komise, které se týká... Seuraavana esityslistalla on komission julkilausuma aiheena Euroopan pankkiunionia koskevien neuvotteluiden tämänhetkinen tilanne. Kuten näette, komissiossa vaihdetaan paikkoja. Toivotan tervetulleeksi komission jäsen Palnierin. Ja heti kun te olette valmis. Saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies ja hyvää päivää kaikille teille salissa. Tämä keskustelu tästä käydään äh, tärkeä äänestys tästä pankkiunioni asiasta hetken kuluttua. Ja viisi vuotta melkeinpä päivälleen Lehman Brothersin romahduksen jälkeen kukaan ei voi sanoa, että kukaan ei voi kieltää sitä, että me kaikki yhdessä komissio, parlamentti ja neuvosto olemme luoneet hyvin vahvan aloitteen vastataksemme kriisiin, ottaaksemme opiksi ja tehdäksemme sen, jota veronmaksajat ja kansalaiset meiltä odottavat, jotta me korjaamme ne virheet, joita tietyt manipuloivat pankit ovat tehneet Wickman for Otmar Karas. Hänen kauttaan me olemme vahvistaneet pankkien vakautta. Meillä on myöskin yksi yksittäinen sääntökirja, joka, jota sovelletaan 8800 pankkiin Euroopassa ja tämä estää markkinoiden sirpaloitumista ja samaan aikaan me pidämme kiinni monipuolimuotoisuudesta, josta me kaikki pidämme eurooppalaisella tasolla kiinni yhteisen valvontamekanismin kautta, josta Sven Kiikolt ja Marian Taisen ovat olleet esittelijöinä. Tästä äänestetään hetken kuluttua. Tällä me menemme vielä pidemmälle. Asetamme laajennetun euroalueen 6000 pankkia harmonisoidun koordinoidun valvonnan alaisuuteen keskuspankin johdolla. Haluaisin myöskin kiittää Mario Draghia ja toivoa sitä, että uusi valvontaneuvosto tulevina kuukausina on toimintakykyinen. Tämä uusi järjestelmä kunnioittaa yhtenäismarkkinoita kaikki jäsenvaltiot, jotka niin toivovat, voivat liittyä tähän yhteisen valvontamekanismiin. Mutta hyvät naiset ja herrat, ainakaan minun kannaltani nyt meidän ei tule olla itse tyytyväisiä tai levätä laakereillamme meillä on vielä paljon työtä edessämme. Yhtenäinen, yhteinen valvontamekanismi on tietenkin olennainen asia, mutta se on vain ensimmäinen askel kohti pankkiunionia. Ensinnäkin on jatkettava pankkien taseiden tervehdyttämistä, jotta pankeista tulee vahvempia. Ja pankkiunioni onkin suurin yhteinen projektimme euron jälkeen ja sen täytyy tukeutua tälle yhteiselle kriisinratkaisumekanismille, joka perustuu tarkkoihin ennakoitaviin sääntöihin, sääntöihin, jotta pankit maksavat pankeista eivätkä veromaksajat maksa pankeista. Ensimmäiseksi me haluaisimme tämän kriisinratkaisujärjestelmän äänestettyä. Me emme halua, että kansalaiset maksavat pankkien konkursseista ja nimenomaan, että velkojat ja osakkeenomistajat hoitaisivat tämän maksupuolen, eivätkä kansalaiset. Tätä on nyt vetkutettu yli vuoden. Tämä ei ole normaalia. Tässä on vaikeutena se, että meidän täytyy yhdistää juridinen varmuus, osakkeenomistajien ja velkojien toiveet, koska heillä tietenkin on mahdollisuus suuriin menetyksiin. Ja sitten tarvitaan myöskin tietynlaista joustavuutta jotta kriisinratkaisumekanismin kautta voidaan maksut hoitaa. Ensimmäinen poliittinen trilogi järjestettiin heinäkuussa hyvin positiivisessa ilmapiirissä ja haluaisin kiittää yhteislainsäätäjiä aivan erityisesti Gunnar Högmarkia esittelijänä siitä, että päästiin nopeasti sopimukseen. Tämä on tärkeää taloudellisen vakauden kannalta ja jotta kriisiratkaisumekanismi toimii asianmukaisesti. Näiden sääntöjen lisäksi, joiden kautta me vahvistamme sääntökirjaa, toinen painopistealue on se, että saadaan yksittäinen kriisinratkaisumekanismi voimaan. Tästä tein ehdotuksen kesällä. Meidän täytyy saada sellainen järjestelmä, joka toimii, jonka kautta voidaan tehdä nopeasti johdonmukaisia päätöksiä, jotta saadaan alettua, ajettua alas tietyt pankit. Sitten Beilinin suhteen me haluamme yksittäisen kriisinratkaisumekanismin. Pankkien täytyy maksaa pankkien ongelmista ja sieltä täytyy löytyä riittävästi varoja, jotka saadaan nopeasti liikkeelle, jotta kriisin ratkaisu toimii. Näistä eri kohdista ensimmäinen ad hoc työryhmä on pitänyt kokouksensa 19. heinäkuuta – tulen puhumaan tästä huomenna ja ylihuomenna Vilnassa valtiovarainministerien kanssa. Elisa Ferreira, kolleganne, on esittelijänä asiassa ja hän on lähtenyt tämän tekstin kanssa liikkeelle. Ja sille on asetettu hyvin kunnianhimoinen aikataulu marraskuun loppu. Me olemme pystyneet äh, jäsenvaltioiden avustuksella tarkentamaan tekstiä ja sitä, minkälainen tämä kriisin teksti tulee olemaan. Ja myöskin olemme siihen liittyvää direktiiviä työstäneet. Haluaisin myöskin täsmentää, että mitä komission tulee, me emme halua lisävastuita tämänhetkisissä sopimuspuitteissa me pidämme kiinni juridisesta varmuudesta ja painottaisin sitä, että me haluamme minimaalisen roolin tässä mekanismissa. Suurimmaksi osaksi viranomaiset tulevat pitämään tästä yhteistyön kautta huolta jäsenvaltioille olimme sanoneet, että emomaat ja vastaanottajamaiden roolit täytyy laittaa tasapainoon ja että toimeenpaneva viranomainen, silläkin on oma roolinsa kriisiratkaisumekanismissa. Kaikki osapuolet tulevat olemaan edustettuina johtokunnassa. Eli viimeiseksi yhteistoiminta kansallisten viranomaisten ja kriisinratkaisumekanismin välillä pankkiunionin ulkopuolisissa rakenteissa, niistä puhutaan tässä direktiivissä. Kaikki nämä kohdat, hyvät naiset ja herrat, vaativat päätöksiä, joita tulevina viikkoina täytyy tehdä. Ja on totta, on selvää, että erimielisyyksiä on jäsenvaltioiden ja parlamentin välillä. Ja kuuntelen kaikkia osapuolia hyvin tarkkaavaisesti ja toivon ja uskon siihen, että me löydämme kaikkien kannalta hyväksyttävän ratkaisun, kuten esimerkiksi pankkivalvonta-asiassa euroalueen suhteen onnistumme tekemään. Toivon, että ennen vuoden loppua tässä päästään ratkaisuja, ainakin viimeistään ennen maaliskuun loppua. Meillä on historiallinen mahdollisuus viedä pankkiunioni päätökseen ja ryhtyä Äh, hallinnoimaan alaa, jonka kautta rahoitetaan 75 prosenttia Euroopan unionin taloudesta. Ja kuitenkin tämä on myöskin suuri riskinlähde, kuten me olemme joutuneet toteamaan, ja se on myöskin hyvin herkkä ala. Eli me pyrimme vakauteen, kriisinratkaisumekanismin kautta, jotta pankit voivat vastaisuudessa hoitaa tehtäväänsä, toisin sanoen rahoittaa taloutta ja kansalaisia. Haluaisin kiittää teitä huomiostanne. Ja meillä on tule, tämän päivän keskustelussa mahdollisuus keskustella tästä syvällisemmin. Komissioner. Paljon kiitoksia komission sen teille. Haluaisin sanoa yhden asian, joka liittyy puheenjohtajakokouksen päätöksen. Tämän keskustelun aikana ei voida käyttää sinisiä kortteja eikä ole keskustelua ilman puhujalistaa. Esittelijä Sven Giikon saa puheenvuoron seuraavaksi. Olkaa hyvä. Ilman mikrofoni. Kiitos puhemies. Ja erityisesti parain kollega Taisen. Tämä on tärkeä edistysaskel Euroopan yhtenäisyydelle. Kansalliset valvontaviranomaiset epäonnistuivat tämän kriisin tunnistamisessa edeltä. He eivät pystyneet sitä ehkäisemään. Tämä liittyy siihen, että pankkien ja valvontaviranomaisten asema oli liian lähellä toisiaan. Siksi Euroopan parlamentti jo vuodesta 2010 rajat ylittävästi on vaatinut, että suurten pankkien on alistuttava eurooppalaiselle valvonnalle. Ja Euroopan pankkiunionin tarvitaan kriisien ratkaisumekanismia – ja siihen sopivaa rahastoa. Tänään on nyt se päivä, jolloin pankkivalvontakysymys otetaan esiin. Otetaan tämä nyt kansalliselta tasolta vähän ylemmäksi. Toisaalta, jos Euroopan keskuspankkiin keskitetään suurten pankkien valvonta, niin tässä keskitetään myös poliittista valtaa. Ja poliittisen vallan keskittyminen vaatii demokraattista valvontaa, tiukkaa parlamentaarista demokraattista valvontaa. Siksi oli ja on niin ratkaisevaa, että me huolehdimme siitä, että Euroopan parlamentti saa tiukat valvontamahdollisuudet. Me voimme nimetä uuden elimen puheenjohtajan, silloin järjestetään vaalit, ei niin, että meille annetaan yksi ehdokas ainoastaan. Ja myöskin varapuheenjohtaja, joka tulee EKPstä, nimetään myös, ja tietenkin on huolehdittava siitä, suhtautuuko tämä henkilö vakavasti demokraattiseen valvontaan. Kolmanneksi meillä on oikeus pyytää tutkintaa, jos uusi eurooppalainen valvonta ei toimi järkevästi. Näin voidaan tehdä samalla tasolla kuin parlamentin tutkintavaliokunta olisi. Ja saamme myöskin nähdä uuden valvonta- elimen pöytäkirjoja. Ei tietenkään kun on kyse liikesalaisuuksista, mutta kaikesta muusta parlamentti saa tiedon, koska jos parlamentti ei mitään tiedä, parlamentti ei voi myöskään valvoa. Tärkeää on kansalaisille, mutta myös rahoituslaitoksille se, että saadaan enemmän eurooppalaista yhteistyötä. Ja se ei tarkoita sitä, että demokratia on vähemmän, vaan tällä kertaa moninkertaistetaan demokraattinen ulottuvuus, koska Euroopan parlamentin oikeudet ovat suuremmat kuin ne oikeudet, joita Euroopan parlamentilla, anteeksi, kansallisilla parlamenteilla on ollut pankkivalvonnan suuntaan. Kuitenkin tämä on ainoastaan toiseksi paras ratkaisu. Se, että valvonta on EKPssä ei ollut Euroopan parlamentin lempiversio. Tämä liittyy eurooppalaisiin sopimuksiin Finanssipolitiikka ja rahapolitiikka ei voitu erotella niin tarkkaan kuin olisi ehkä haluttu. Neuvosto on tehnyt tärkeää työtä, mutta on ikävä, että suurten vakuutusten yhteydessä, jos ne on liitetty pankkeihin, niitä ei voida valvoa samalla tavalla eurooppalaisesti. Ikävä myöskin se, että tästä eurooppalaisesta yhteistä pankkivalvonnasta – jouduttiin tilanteeseen, jossa muutetaan äänestyksiä eurooppalaisen pankkiviranomaisen yhteydessä. Määräenemmistöpäätöksiä tehdään siellä nyt vähemmän ja äänestysmenettely on monimutkaisempi kuin aikaisemmin. Tämä on asia, joka pitää nyt uudestaan muuttaa. Parlamentti on kuitenkin päässyt siihen, että Euroopan pankkiviranomainen ja uusi Euroopan keskuspankin palkki, pankkivalvonta tulevaisuudessa hoitakoon suhteellisesti pienempiä pankkeja ja huolehtii siitä, että se, että yhteistä valvontaa on enemmän, ei johda siihen, ettei ymmärretä eri toimintamallien erilaisuuksia. Mitä nyt pitää sitten tehdä? Nopeasti tarvitaan myös pankkiunionin seuraavia askeleita. Yhteinen pankkivalvonta vaatii sitä, ettei valtaa käytetä yhdessä, vaan vastuu kannetaan myös yhdessä Euroopan tasolla. Siksi tarvitaan nyt mahdollisimman pian eurooppalaista kriisin ratkaisu viranomaista ja rahastoa. Meidän parlamenttina pitää nyt tehdä työmme. Mahdollisimman pian pitää nimetä puheenjohtaja, jotta uusi valvontaelin pääsee toimiin. Meidän on huolehdittava siitä, että hyvin tarkkaan ja riippumattomasti katsotaan pankkien taseita ja meidän on huolehdittava siitä, että me teemme perinpohjaista työtä, kun huolehdimme valvontatehtävästämme. Erityisesti meidän täytyy olla tarkkana siinä, että rahapolitiikka ja valvonta EKPssä todella on jaettu sillä tapaa, kun yhdessä olemme päättäneet. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Täyssän. Kiitos paljon puhemies, arvon komission jäsen, hyvät kollegat. Eilen meillä oli puhe unionin tilasta ja tänään käsitellään pankkiunionin tilaa. Jos haluamme edistää unionin tilaa, meidän täytyy jatkaa rakentavaa työtämme, jossa on pyritty ratkomaan kriisejä. Akuutti kriisi on ehkä hiukan ohi, mutta se ei ole mikään viesti nyt meidän hidastella omaa työtämme. Ei, meidän täytyy nyt todella ponnistella, jotta tämän kautemme aikana vielä saadaan pankkiuni loppuun vietyä. Tämä työ on hyvin tärkeää siksi, että pankkiunioni ei ole ainoastaan tärkeä osuus vahvistettua talous- ja rahaliittoa. Se on myöskin ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan palauttaa se luottamus, joka on tarpeen, jotta ihmiset haluavat jälleen investoida kestäviin taloushankkeisiin, joiden kautta voidaan luoda myös työpaik- työpaikkoja. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, pian äänestämme lainsäädäntöpaketista, joka liittyy pankkivalvontaan, joka nostetaan EUn tasolle. Se on hyvin tärkeä muutos, joka on saatu aikaiseksi yhden vuoden aikana. Ja olen tässä samaa mieltä siitä, mitä Sven Giegold sanoi tästä paketista. Minä kehottaisin nyt saamaan päätöksen työt muiden asiakirjakokonaisuuksien osalta yhtä nopeasti, jotta saadaan kunnollinen täydellinen pankkiunioni. Siitähän on kyse myös minun mietinnössäni joka saatiin päätöksen viime vuoden loppupuolella. Puhemies, komission jäsen, paljon on jo tehty. Me olemme tehneet paljon, että voidaan huolehtia paremmasta ennaltaehkäisystä ja vakavaraisuuden valvonnasta. Nyt on kuitenkin huolehdittava siitä, että parempi pankkivalvonta, jos se johtaa hankaliin päätöksiin, meillä pitää olla riittävät välineet, mekanismit käytettävissä, jotta voidaan tehokkaasti oikeudenmukaisella tapaa ilman, että pirstaloidaan sisämarkkinoilla voidaan toimia. Ja komission jäsen, teidän puheenvuorostanne saimme nyt hyvän perustan tälle työlle. Yhtenäistä sääntökirjaa on täydennettävä, mitä tulee kriisin ratkaisuun, siihen, että tallettajia suojellaan riittävästi. Katsotaan myös pankkien rakennetta Euroopan tasolla. Katsotaan, mitä jäsenvaltioissa tehdään. Sitä työtä ei ole vielä koordinoitu, mutta se on tarpeen. Meidän pitää huolehtia myöskin siitä, että meillä on eurooppalaista valvontaa kriisin ratkaisun ja talletussuojan osalta. Kansalaisille on tärkeää, että saadaan tuloksia. Me voimme nähdä työn hedelmät ainoastaan, jos saamme aikaiseksi täysin toimivan pankkiunionin. Ja jos tämä onnistuu, voimme osoittaa kansalaisille, että tilanne on huomenna toisenlainen kuin eilen. Me olemme älykkäämpiä, fiksumpia ja oikeudenmukaisempia kriisin jälkeen kuin sitä ennen. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavana puhujat ryhmien nimissä. Ensin edustaja Wortman Kohl. Olkaa hyvä. Ja Kiitos, arvoisa puhemies. Se, että talous on elpymään päin, on hyvä uutinen, mutta kuitenkin nähdään, että luottamusta ei ole saatu palautettua pankkeihimme. Ja juuri ne jäsenvaltiot, jotka eurokriisistä kärsivät eniten, kärsivät eniten myös tästä ongelmasta. PK-yritykset saavat hyvin harvoin kunnollista lainaa tai joutuvat maksamaan kovaa korkoa. Kuitenkin PK-yritykset ovat kasvun moottori, työpaikkojen moottori meidän talouksissamme ja siksi on tärkeää, että EKP ottaa pankkiemme valvontatehtävän itselleen. Tärkeä pankkiunionin pilari, josta voidaan äänestää onneksi jo tänään, mutta tämä ei ole mennyt ihan mutkitta. Ja on tärkeää, että EKP on rapoliittisissa päätöksissään riippumaton, mutta valvonta viranomaisena on hyvin tärkeää, että EKP on vastuuvelvollinen parlamentin suuntaan. Se on hyvin tärkeää, että saadaan oikeutusta valvonnalle. EPP on tyytyväinen tähän sopimukseen ja haluaisin mielelläni kiittää esittelijöitä Marian Tyssonia ja Sven Giegoldia ja kaikkia muita, jotka ovat tehneet tärkeää työtä. Puhemies, pankkiunioni ei ole vielä valmis. Lähivuosina meidän täytyy vielä tehdä paljon, jotta EKPn valvontaosio osio pääsee toimiin. Kollegat sanoivat jo, että eurooppalainen kriisinratkaisumenetelmä ja rahasto on ratkaisevan tärkeä osa Euroopan pankkiunionia. Jos voidaan todeta, että pankki ei ole terve, niin silloin pitää voida tiukasti puuttua Euroopan tasolta. Siksi meidän ryhmämme tukee komission jäsen Barnier teidän ehdotustanne kriisinratkaisu viranomaisen osalta – hyvä ajatus, mutta yksityiskohdista lähikuukausina meidän täytyy vielä käydä paljon keskusteluita täällä parlamentissa, mutta myöskin muiden parlamentin kanssa. EPPn varjoesittelijänä voin teille sanoa, että me pyrimme siihen, että vielä ennen Eurooppa-vaaleja saadaan sope. Ministerineuvosto tekee työtään ja me sovimme kannastamme lähi kuukausina. Onneksi suuri enemmistö parlamentissa ymmärtää, miten kiire tällä tehtävällä on. Mutta sopimuksessa pitää todella saada Euroopan tasolle toimivaltaa kriisiratkaisussa, niin kuin te komission jäsen Barnier esitätte. Puhemies, Euroopan keskuspankki on valtavan työn edessä, jotta voidaan tehdä kaikki valmistelutyöt, jotta ensi vuoden syksyllä saadaan valvontaosio toimintaan. Meidän täytyy lopulta nähdä, missä tilassa pankit ovat, mutta minulla on kyllä vielä paljon kysymyksiä siitä, miten näiden omaisuuserien laatua valvotaan. Kuka valvoo? Euroryhmä, EKP. Miten te komission jäsen Barnier olette tässä työssä mukana? Koska tutkimuksen alku on ilmeisesti EKPn käsissä, mutta silloin kyllä on hankala katsoa rahapoliittista ja pankkivalvontaa riittävästi. Ja tässä Euroopan parlamentti on ollut hyvin tiukkana. Myös riippumattomuus on ratkaisevan tärkeää, kun tutkitaan osallisia, koska ei voi käydä niin, että siellä on pukki kaalimaan vartijana. EKP valvoo pankkiamme ja yhdessä eurooppalaisesti pitää puuttua ongelmiin pankkeihin ja huolehtia talletussuojasta. Ainoastaan näin voidaan palauttaa luottamus pankkisektorimme. Meidän täytyy saada nyt katkaistua linkki viranomaisten ja pankkien välillä. Se ei ole ollut hyväksi. Näin voidaan saada lisävauhtia talouteen, kun pankit paljon aktiivisemmin huolehtivat tehtävästään saada rahoitusta talouksille ja yrityksille. Tätä työtä meidän on jatkettava. Kiitos paljon. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Ferreira. Senhor Comissário, caros colegas, a reação hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, hyvä puhemies. Euroopan puuttuminen tähän kriisiin on tullut liian myöhään ja on toimittu liian heikosti. Me olemme päässeet eteenpäin pankkiunionissa kuitenkin nyt näinä kriisin aikoina. Euroopan alueella pankit investoivat talouteen ja siitä syntyy kasvua ja työpaikkoja. Ja kun tämä keskeytyy, niin sitten talous kärsii ja se ajaa vaaraan koko pankkisektorin selviämisen on ollut paljon hyvinkin eräänlaisia myrkyllisiä tuotteita pankkialalla kaupan. Ja näin tämä koko järjestelmä on ajautunut vaaraan. Valtioiden on täytynyt pyrkiä pelastamaan pankkeja. Tämä on lähes tulkoon tappanut koko euron ja Euroopan reaalitalouden ja työpaikkoja, vaikka kuinka paljon. Meidän täytyy tästä nyt oppia. Ennen kriisiä pankkiunioni näytti toivottomalta, mutta nyt se näyttää realistiselta ja parlamentti tietää, miten kova kiire meillä on. Komissiokin näyttää sen ymmärtävän ja tässä toimitaan nopeasti ja on osoitettu, että me ymmärrämme näiden pilarien rakentamisen ja vahvistamisen merkityksen. Tämä on olennaista sekä sisämarkkinoilla että muutenkin. Me tarvitsemme selkeät valvontasäännöt selkeät tasapuoliset toimintaperiaatteet ja EKPn tulee olla keskiössä parlamentin koordinoinnin piirissä. Kuitenkin parlamentin täytyy olla aktiivisella paikalla kantamassa vastuuta ja tämä on demokratian peruspilari. Tosin tämä ei palvele ketään eikä mitään, jos joku pankki ajautuu kriisiin ja sietetään kansallisen viranomaisen käsiin ja kansallinen viranomainen sitten ryhtyy käyttämään veronmaksajien varoja pankin pelastamiseen. Täytyy taata se, että osakkeen omistajat ja velkojat kärsivät menetyksistä, eivätkä veronmaksajat. Tämä kaikkien pankkien rahoittama rahasto on hyvä ajatus ja tämä liittyy pankin riskiprofiiliin, kuinka paljon se joutuu maksamaan tähän rahastoon. Ja miten, näin saadaan sitten aikaan tietynlainen talletussuoja ja näin voidaan luoda eurooppalainen pankkiunioni ja pääsemme tästä retoriikasta ja pelkistä puheista varsinaiseen konkreettiseen toimeen ja parlamentin konkreettiset ehdotukset onkin jo esitelty vuonna, vuoden 2010 tekstissä. Aina on olemassa vaaroja tämän reitin tiellä, mutta kansalaiset voivat uskoa parlamentin aktiiviseen rooliin siihen, että saamme pankkiunionin toimimaan ja voimme saada reaalitalouden toimimaan ilman turhaa spekulointia. Ja näin joudutaan, tullaan siihen tilanteeseen, että veronmaksajat eivät joudu maksamaan osakkeenomistajien virheistä. Ja päätän puheenvuoroni kohta puoliin tämä sosiaalinen kriisi, joka on vuoden 2008 kriisin jälkeen tullut, ei salli meidän luopua vastuustamme. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Kyläh. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies ja hyvää päivää myöskin komission jäsenelle ja muille. Haluaisin sanoa, että vihdoin viimein olemme ylittäneet äh, tässä estejuoksussa yhden tärkeän esteen. Joka kerta mennään askel eteenpäin ja Sven on aivan oikeassa ja tervehdin ja onnittelen sekä Marian että Sveniä heidän tekemästään työstä. Tämä oli huomattava askel, jos pidetään mielessä se hetki, kun parlamentti pyysi äh, integroitua valvontaa. Eihän siitä nyt äh, kovin kauan aikaa ole. Se oli vuonna 2010, tuolloin tämä vaikutti mahdottomalta. Eli olemme, voimme olla tyytyväisiä menemättä sinne liian pitkälle. Sitten täytäntöönpano. Meidän täytyy olla tietoisia, ja tämä tietenkin täytyisi sanoa keskuspankille, mutta sanon tämän nyt keskuudessamme. Tässä on kysymys suuresta muutoksesta, koska hyvin ahdas monetaarinen mandaatti, siitä siirrytään laajempaan mandaattiin. Sitten täytyy saada tilivelvollisuus toimimaan Eli päätökset täytäntöönpanosta, joita keskuspankin täytyy tehdä, ne ovat tärkeässä asiassa. Kahta asiaa pahoittelen. Ensinnäkin me olemme edelleen tässä euroalue, ei-euroalue ongelman edessä ne maat, jotka eivät ole euroalueessa, niiden täytyisi eh, siirtyä järjestelmään, johon se sitoutuisivat, eivätkä lähtisi järjestelmästä pois. Tällä tavalla me tulemme soveltamaan tekstiä ja on myöskin pahoitettavaa, että sisämarkkina-asioissa on annettu veto-oikeus eh, maille, jotka kuuluvat äh, sisämarkkina-alueeseen ja heillä on sitten sanottavansa pankkiviranomaisesta. No me emme elä ihanteellisessa maailmassa. Tietenkin äh, kriisinratkaisu on tärkeä. Guy Verhofstadtkin sanoi, että me olemme valmiita etenemään mahdollisimman nopeasti, jotta tämä asia viedään päätökseen tämän vaalikauden aikana. Asioita ei tule jättää lojumaan, koska kaikki kasvukeskustelut ovat riippuvaisia siitä, että me todellisuudessa onnistumme tässä tehtävässä yhdessä, kuten nyt tässä tapauksessa olemme ilmeisesti onnistuneet onnistuneet. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Lambert. Uh, oui. Merci, monsieur le président. Cher... Kiitos, puhemies. Mielestäni tässä on kysymys demokratiasta, eli siitä, miten poliittisen, poliittisella vallalla voidaan nyt korvata tämä valvonta pankkialalla, kun siellä on kaiken valvonnan ulkopuolella pystytty toimimaan pitkään aikaan. Tietysti siksi, että sääntelyä on purettu ja myös ne, jotka olivat vastuussa valvonnasta, eivät ole tehneet työtä, myöskään me. Ja myöskään kansallinen valvonta ei ole äh, Britanniassa, Italiassa, Saksassa, Ranskassa, Belgiassa äh, tarjonneet valvontaa, eivätkä myöskään estäneet sijoittamasta Espanjan äh, kiinteistöihin esimerkiksi. Eli tässä nyt on kaikenlaisia spekulointeja harjoitettu myös Yhdysvalloissa. Ei ole mikään valvonta elin halunnut estää tätä maanista kuluttamista kun esimerkiksi Fortis Pankissa. Ja näin me olemme nyt sitten hyvin tyytyväisiä tähän merkittävään edistysaskeleeseen. Parlamentissa varsinkin vihreä perhe on pyytänyt juuri tällaista kaiken kattavaa valvontaa, yhtä asetta parlamentille valvoa tilannetta. Ja tässä varmasti toimitaan nyt tiukemmin kuin aikaisemmin, kun aikaisemmin kansalliset valvojat ja kansalliset pankit suojelivat toisiaan ja kokoontuivat valvomaan tilannetta. Joka tapauksessa meidän täytyy nyt päästä läpi seuraavista kokeista ensiksi uskottavuudesta ensiksi varsinkin kun me tarkoin mietimme pankkien taseita tulevien kuukausien aikana toteutetaanko tämä tehokkaammin kuin nuo kuuluisat stressitestit joista huomasimme että ne eivät palvelleet yhtään mitään. eli kyse on ekpn uskottavuudesta ja sitten tämän järjestelmän uskottavuudesta. ekpllä ei ole minkäänlaista kokemusta tällaisesta valvonnasta yhteiskunnasta, onko se valmis luomaan ja kehittämään tällaista kokemusta, voidakseen todellakin eh, valvoa oikein kaikkia pankkilaitoksia. Ja toiseksi tietysti johon tässä jo on puututtu, on tuo kansanvaltainen valvonta. EKP on tietysti perinteisesti riippumaton ja nyt todellakin täytyy vaatia sitä, että se on vastuussa myös demokraattiselle valvonnalle. Ja katsotaan sitten käykö näin, kun noudatetaanko tätä sääntöä sekä sen henkeä että kirjainta. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Swinburne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 Tämän päivän äänestys kriisinratkaisumekanismista, se mainittiin ensimmäistä kertaa heinäkuussa 2012, mutta on vielä kaksi muuta asiaa, jotka, joita ei ole vielä viety päätökseen talletussuoja ja toiseksi yhteinen kriisinratkaisurahasto vaikeuksissa oleville pankeille. Mutta näissä asioissa ei tule edetä liian nopeasti. Arkkitehtuurin luomisessa täytyy tällä kertaa onnistua ja täten ihmiset, jotka ovat tämän mekanismin sisällä ja ulkopuolella heidän etujensa mukaista on rakais, ra, rakentaa tätä huolella, jotta syntyy kaikkia hyödyttävä järjestelmä. Tilivelvollisuusmekanismit, joihin me kaikki olemme kansallisella tasolla tottuneet, niistä on annettu vakuuksia eurooppalaisen tason rakenteessa. EKP riippumattomana valvojana, sen tulisi olla tietoinen siitä, että riippumattomuus ei tarkoita tilivelvottomuutta. Parlamentin neuvottelutiimi on vaatinut eh, toimielinten välistä sopimusta, jotta parlamentti voisi pankkivalvonnassa valvoa EKPn toimintaa. Parlamentin täytyisi pystyä ymmärtämään ja selittämään kansalaisille ne vaikeat päätökset, joita EKP tulevaisuudessa joutuu tekemään pankkien tilasta ja taloudesta laajemmin. Minun ryhmäni haluaa varmistaa sen, että EKPn kaksi eri osiota pysyvät erillään toisistaan. Olen iloinen siitä, että tässä nyt on onnistuttu ja henkilöstö ja raportointivelvollisuudet ovat eriytettyjä ja myöskin valvontalautakunta sen rakenteesta täytyy vielä sopia. Parlamentissa ECR-ryhmässä on enemmän euroalueen ulkopuolisia jäseniä kuin euroalueen jäseniä minun jäsenvaltioni ei halua lähteä tähän mukaan ja haluaisin kiittää neuvottelutiimin jäseniä, aivan erityisesti Giegoldia ja Taisenia siitä, että he tunnustivat sen, että jotta pankkiunioni toimii, täytyy ottaa euroalueen ulkopuoliset huomioon. Paketti paketti saa aikaan yhtenäisen pankkivalvontaviranomaisen euroalueelle ja samaan aikaan kuitenkin kunnioitetaan yhtenäismarkkinoita. Monet pankit toimivat rajojen yli, ei euroalueella ja täten tällä mekanismilla on vaikutusta kaikkiin maihin tiettyjen meppien oli vaikea hyväksyä kaksinaista äänestysjärjestelmää, mutta jos me haluamme pitää kiinni sisämarkkinoista kaikkien kannalta, tämä on olennaisessa asiassa, jos me haluamme tulevaisuudessa vakautta ja talouskasvua aikaan. Suuret poliittiset projektit, joissa otetaan todellisuus huomioon, ne ovat yksi syy siihen, miksi meillä oli valtion rahoituskriisi Euroopan unionin alueella E me haluamme oikeudenmukaisuutta kaikille jäsenvaltioille ja mahdollistaa niille jotka haluavat jäädä tämän järjestelmän ulkopuolelle tietyn vaikutusmahdollisuuden. integroitumpi talousjärjestelmä euroalueella on kohta todellisuutta mutta kuitenkin laajemman sisämarkkinan puitteissa. Kiitos paljon. Edustaja Kluutti on seuraava puhe. Paljon kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, on välttämätöntä saada eurooppalainen pankkiunioni ja pankkivalvonta Euroopan tasolla. Se on minulle yhtä selvä välttämättömyys kuin muille täällä parlamentissa, mutta se, miten pankkivalvonta nyt rakennetaan, aiheuttaa vähän epäluuloja minussa. Ensinnäkin, kuten muutkin ovat sanoneet, jäljelle jää se, että pankkivalvonta on aluksi rajoitettu euroalueeseen. Haluaisin, että sitä laajennetaan koko sisämarkkinoille. Näin jää elämän tilkkutäkki, joka meillä oli aikaisemmin. Nyt vain osa tilkkutäkistä on yhdistetty. EKP-ongelma on ollut keskusteluissa edes esillä – pitäisikö EKP saada valvontatehtävä tai ei. Näin mielestäni syntyy jännitteitä Euroopan pankkiviranomaisen suuntaan ja niitä on vaikea häivyttää. Velvollisuudesta on keskusteltu myös, mutta neuvotteluissa toimielinten välisestä sopimuksesta nähdään myös, miten valvonnan pitäisi toteutua EKPn ja pankkivalvontaviranomaisen suuntaan. Tämä on hankala tehtävä Neuvottelijat, neuvottelijat saivat monta tärkeää asiaa läpi, mutta tähän jäi kuitenkin paljon kysymysmerkkejä siitä, miten pitkällä aikavälillä nämä asiat ratkotaan. Tässä on siis rakennusvirheitä ja ongelmia, ja tämä on toinen yritys luoda eurooppalaista pankkivalvontaa. Ensimmäinen epäonnistui enemmän tai vähemmän. Enkä ole nyt ihan varma, onko tämäkään toinen yritys ja ainoastaan osa ratkaisu asia, joka luo lisää vakautta. Luokohan se enemmän ongelmia, kun pystyy ratkaisemaan? Olen Sven Gigoldin, samaa, Gigoldin kanssa samaa mieltä siitä, että ongelmat eivät liity niinkään neuvottelutiimiin, vaan Lissabonin sopimukseen. Mutta tässä on ajateltava neuvoston asema. Neuvosto on ainoa toimielin, joka voi tässä jotain muuttaa. Mielestäni nyt todella neuvoston on luotava sellaiset sopimusedellytykset, että kattava pankkiunioni, jota muutkin puhujat ovat täällä vaatineet ja kaavailleet, todella pystyy syntymään lähivuosina. Toivon, että neuvosto tiedostaa, miten vastuullinen tehtävä neuvostolla on ja lähtee kantamaan tätä vastuuta mahdollisimman pian. Kiitos. Kiitos. Seuraavan puheenvuoron saa edustaja Morganti. Grazie, presidente. Io non ho nulla contro... Kiitokset, puhemies. No, en vastusta pankkisektorin valvontaa aikaisemmin. Jos tilannetta olisi valvottu paremmin, niin nytkin olisi, oltaisiin paremmassa jamassa. Mietin sitä, missä oikein oltiin silloin, kun suuret ongelmat oikeastaan alkoivat ja kaikki räjähti käsiin. Kaikkihan liittyy muun muassa pankkien hyvin korkeisiin myyntihintoihin. Ja jos ajattelemme Venetovankia esimerkiksi, niin se osallistui Aben Amron jakoon muun muassa EKP ei silloin toiminut oikein, se teki virheitä. EKP arvioi tilannetta väärin tuolloin ja se ei saa tällaisia virheitä enää pankkivalvonnassa toteuttaa. Kaikki vaikeuksissa olevat pankit kuuluvat valvonnan piiriin. Mielestäni täytyy toimia myös silloin, kun kyse on pankeista, jotka suojaavat kansalaisten talletuksia ja myös kansainvälisiä talletuksia. Ja kaikkea tätä pitää suojella kansainväliseltä spekulaatiolta. Meidän täytyy miettiä myös Yhdysvaltain lainsäädäntömallia. Tämä talletus- ja rahastojen varastointiongelma on juuri suurin. Yes. Kiitos paljon edustaja Säystra. Kiitos arvoisa puhemies. Puhemies, Euroopan keskuspankki ei ole enää riippumaton, niin kuin sen pitäisi sopimusten mukaan olla. Siitä on tullut poliittinen instituutti, joka toimii jäsenvaltioiden eteen. Nyt se puuttuu siihen, miten jäsenvaltioita rahoitetaan. Inflaation vastainen taistelu ei enää ole siis tavoitteena. Ja nyt sopimusta rikotaan jälleen pankkien valvonnan kautta. Se ei ole enää riippumaton sääntöjen mukaan. Tuleeko tästä pankkivalvonnasta sitten parempaa? Ei tietenkään. Vuonna 2011 Bryssel valvoi myös pankkeja. Dextia, Dextia esimerkiksi ja Alankomaiden SNS ja Kyproksen pankki. Ajatella näitä esimerkkejä. Nyt on absurdia ajatella, että eurooppalainen valvonta ratkoisi näitä ongelmia. Euroopan pankkivalvonta ei ole taloudellinen, vaan poliittinen sopimus, kunhan valvontaa on – paperilla, niin pankit voivat saada eurooppalaisia varoja ja silloin pääomittamista ei hoida enää kansalliset viranomaiset, vaan pohjoisen veronmaksajat ja säästäjät. Tämä on komission Eurooppa-hanke ja monien puolueiden täällä Euroopan parlamentissa. Nyt mennään kohti liittovaltiota, jossa rikotaan sopimusten sääntöjä ja unohdetaan kansalaiset. Ensi vuonna on ensimmäinen mahdollisuus päästä tätä karkuun ennen kuin kansalliset puolet jätetään Euroopan välien ulkopuolelle. Kiitos oikein paljon. Nyt antaisin puheenvuoron komission sen Barnierille, olkaa hyvä. Herra puhemies, haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoroista ja viimeisen 12 kuukauden aikana sitoumuksista ja ehdotuksista. Niin kuten Marjan Taisen sanoi, pankkiunioni, jota me rakennamme, se on suuri perusta, ensimmäinen perustuskivi joka saadaan aikaiseksi teidän äänestyksellänne ja se on luottamuksen avain kansalaisille, säästäjille, jotka ovat niin kovasti kärsineet kriiseistä. Eikä ainoastaan Tysonilla ole luottamusta Euroopan kansalaisiin. G20-kokouksessa Pietarissa pari päivää sitten. Tässä on kysymys myöskin luottamuksen luomisesta suhteessa muuhun maailmaan. Vuoden parin päästä kaikkien päätösten kautta me otamme opiksemme kriisistä. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että meidän täytyy nyt päättäväisesti sitoutua toisen pankkiunionin pilarin suhteen eurooppalaisen kriisiratkaisun mekanismin kautta. Ja jälleen kerran haluaisin kiittää ja kannustaa Elisa Ferreiraa en halua kiittää häntä ainoastaan tuesta, vaan myöskin siitä työstä, jossa hän on lähtenyt ripeästi liikkeelle, jotta asiassa mennään eteenpäin. Ja kuten Gular sanoi Verhofstadin sanovan, niin meidän täytyy mennä nopeasti eteenpäin. Ja valtiovarainministeri, jotka tapaan huomenna Vilnassa, heidän avunsa on tervetullutta. Myöskin haluaisin sanoa, että me emme ole vielä saattaneet tätä tekstiä päätökseen. Viime viikolla tein ehdotuksen uudesta asetuksesta varjopankkisektoriin liittyen ja ensi viikolla uusi asetus, jossa luodaan valiovertailua pankkien välille. Ja ero, se, että erotetaan nämä riskit investointipankkien ja perinteisten pankkien välillä suhteessa kuluttajien, tulen tekemään ehdotuksia tähän suuntaan liikasen raportin jälkeen marraskuussa. Myöskin herra Silstralle haluaisin sanoa, että me olemme kovasti työstäneet ja vaatineet sitä, että EKPn sisällä sen alkuperäinen tehtävä – jossa on kiinni rahoitusmarkkinoiden vakaudesta ja sitten sopimusten antama uusi rooli, jossa on kysymys valvonnasta. Roa Swinburnille haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä hänen kanssaan. Kuten Silvi Gulahkin sanoi, liittyen tämän mekanismin, valvontamekanismin paikalle niissä maissa, jotka eivät vielä ole euroalueella, mutta jotka haluaisivat vapaaehtoisesti eh, noudattaa tätä järjestelmää. Ja samaan aikaan täytyy kuitenkin kunnioittaa sisämarkkinoiden 28 maan oikeuksia. Wortman Koolia haluaisin kiittää tuestaan ja tässä puhuttiin myös pankkien taseista, se on hyvin tärkeä asia. EKP on halunnut hoitaa tämän ennen kuin se ryhtyy hoitamaan valvontatehtäväänsä ja on tärkeää, että tätä äh, työtä viedään metodisesti eteenpäin, kuten Wortman Kolkin sanoi. On tärkeää, että tätä hoitaa riippumaton kolmas osapuoli ja samaan aikaan on täysin loogista, että EKP-valvojana äh, tuntee pankkien taseet hyvin. Tämä on osa yleisempää puitetta. Herra Klute puhui EKPn tehtävistä ja siitä, että sen täytyy harjoittaa valvontaa kaikissa 28 maassa ja Roa Wortman Koodille sanoin, e, sanoisin, että tämä tehtävä täytyy tehdä vakavasti ottavalla tavalla ja kaikki eri ulottuvuudet huomioon ottaen. Sven Kiikoldia ja Roa Taisenia haluaisin vielä kerran kiittää esittelän tekemästään työstä. Herra Lamberts otti esille toimivaltuuskysymykset, on pyydetty parlamentaarista valvontaa ja vastuu kysymykset. Olen hyvin iloinen siitä lopullisesta sopimuksesta, johon Euroopan parlamentin ja keskuspankin välillä päästiin. Tämä ei ollut suinkaan helppoa, mutta olen samaa mieltä siitä, että teillä täytyy olla demokraattinen paikka näissä vastuukysymyksissä. Tietenkin näissä asioissa luottamuksellisuusulottuvuudet täytyy ottaa huomioon, mutta sen työn ansiosta, jota olemme tehneet äänestyksen kautta, varmaankin päästään tasapainoiseen kompromissiin ja tästä olen kovin tyytyväinen. Työ ei ole vielä, sitä ei ole viety päätökseen, en vaivu itsetyytyväisyyteen. Olemme iloisia siitä työstä, joka on saavutettu. Pankkiunioni saa ensimmäisen pilarin, jotta se on tukevalla pohjalla ja vuonna 2014 sen täytyy saada toinen pilari kriisinratkaisumekanismi ja tässä me teemme yhteistyötä päättäväisesti Roa Ferreiran kanssa ja haluamme kaikki yhteistyössä onnistua. Thank you very much, commission. Kiitos paljon komission jäsen. Kiitos kaikille puhujille. Keskustelu on päättynyt. Istunto keskeytetään äänestyksiin saakka. Äänestykset alkavat kello 12. Kiitos.